How are doing? Mitenkä se sujuu se yhteyden ottaminen Kongoon? No, sillä välin kun yritämme eh, ottaa yhteyttä Emmanuel de Merodin, joka on Virungaa puiston, kansallispuiston johtaja Kongossa, niin eh, muistutan teitä hyvin surullista tapahtumista, joita eh, Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa Virungan kansallispuistossa tapahtui. Eh, ja josta nyt todella keskustelemme, nimittäin 9. huhtikuuta eh, puiston puistovartioita kohtaan vastaan hyökättiin ja viisi heistä tapettiin tässä, samoin kuin yksi kuljettaja ja yksi eh, metsänvartija selvisi hengissä. Tämä oli yksi kaikkein äh, eniten kuolonuhreja vaatineista maailman hyökkäyksistä äh, ja Virungan äh, henkilöstöstä viime vuosina 175 on menettänyt henkensä. Useimmat heistä olivat 22-30-vuotiaita. Neljä vuotta sitten mm, prinssi Emmanuel de Merode, metsänvartijoiden, puistonvartijoiden johtaja, johon nyt juuri yritämme ottaa yhteyttä, haavoittui aseellisessa hyökkäyksessä. Ja nämä viimeaikaiset surulliset uutiset nyt selittävät myös sen, miksi Emmanuel Merod, jonka monet teistä muuten olette tavanneetkin Strasbourgin istunnossa EU-AKT, yhteiskokouksessa vuonna 2014 ei pääse paikalle tänään, mutta teknologia meidät yhdistää hetkenä minä hyvänsä. Katsotaanpa ensin video ja tämän jälkeen Prince Manuel de Merod sitten linjoilla. j'ai décidé à être gardée par Kika j'avais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 организация массакра. Agora dume na mandike preske. Ukabakia eh, Mkunda, njoo akabakia mwaele familia mwenyewe alikuwa anachunga Le parc a beaucoup de, des ennemis.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 just let me remind... Kiitokset. Muistuttaisin äh, muuten vielä Deven valmisteilla äh, olemasta työstä. DVhän valmisteli äh, Euroopan parlamentin päätöslauselman joulukuussa 2015 Virungan kansallispuiston suojelusta Kongossa ja jo tuolloin äh, korostimme, että äh, aseellista konfliktiaseistettujen puolisotilaallisten joukkojen, erityisesti MAI, MAIN ja FDL, RN kanssa ovat johtaneet moniin rikoksiin ihmiskuntaa vastaan ja ylipäätään väkivaltaan puistossa, mm, puistossa joka on UNESCO maailmanperintökohde, merkittävä biodiversiteetti kohde ja jossa monet hyvin ikoniset eh, eläinlajit, kuten eh, vuoristokorillat, eh, norsut ja niin edelleen, elävät. Ja me myös varoitimme Virungan kansallispuiston hankkeista mm, öljyn poraukseen, koska kyseessä on todella maailman perintökohde. Ja paitsi että tapamme äh, videoitse kohta, Vincent de Meroden on todella suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi myös belgialainen ministeri François Javier Dudonea. Mitenkäs tämä meidän yhteytemme nyt toimii? message after the beep. Is it all right? Is he? Ah. Prince de Merode, can you? Prince de Merode, kuuletteko meitä? I can, yes. Oh, jolly good. Um... Kuulette, hienoa. No niin, täällä todella Euroopan parlamentin kehitysvaliokunta, myös Belgian ministeri François Javier de Donnea, joka on johtokuntanne jäsenne, on tässä vieressä, niin me kaikki näemme teidät. Ja juuri äsken katsoimme lyhyen filmin Virungan kansallispuistosta ja kuulimme näistä surullista tapahtumista, jotka kaiken kaikkiaan ovat äh, maksaneet 175 nuoren ihmisen hengen ja nyt todella tuo ihan viimeisin isku ja hyökkäyspuiston. Äh, ja itsekin olette vastaavassa iskussa aiemmin loukkaantunut. Nyt toivomme, että te ja henkilökuntanne ja vapaaehtoiset olette kaikki äh, turvassa, kaikki jotka työskentelette puistossa. Pohdin, että haluaisitteko ehkä alustaa meille ensin lyhyesti ja tämän jälkeen sitten ministeri voisi käyttää puheenvuoron, jonka jälkeen parlamentin jäsenet voisivat sitten esittää kysymyksiä. Prinssi de Merod, olkaa hyvä. Um, thank, thank you very much Kiitos paljon. Olen pahoillani, että en pystyy olemaan kanssani Brysselissä tänään, mutta olen hyvin kiitollinen siitä, että voin kansallispuiston viranomaisen edustajana puhua teille tänään. Ja nyt tulkelle ilmoitettiin, että tulkkausta ei voida jatkaa, koska äänenlaatu on niin huono. 30th, 50 year marks the 30th anniversary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 Mm. while we try and get... Sillä välin kun pyrimme palauttamaan äh, yhteyden äh, Emmanuel de Merodin äh, meidän on tärkeää ymmärtää tämän väkivaltaisen konfliktin taustalla olevat syyt. Tämän konfliktin, joka on aiheuttanut niin paljon kärsimystä, kuusi miljoonaa pakolaista hajallaan siellä täällä Itäisessä Kongossa. Näin on tapahtunut aiemminkin. Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta. 2004, 2003, 2004 Äh, monet tämänkin valiokunnan jäsenistä muistavat äh, tuollaiset tapahtumat. Äh, sitten kansainvälinen rikostuomioistuimen kiistuin Kimbelin prosessi ja muut yritykset, konfliktimineraalit, niihin liittyvät toimet, mutta kuitenkin jollain kummallisella tavalla erittäin rikkaat ihmiset, joilla on hyvin paljon valtaa, pystyvät perustamaan tällaisia yksityisiä armeijoita ja luomaan konflikteja eri alueille hyödyttääkseen sitten paikallisia luonnonvaroja vapaasti. Ja tällä Euroopan parlamentilla ei ole omaa armeijaa, mutta me katsomme kuitenkin, että jäsenvaltioidemme tulisi hyvin vakavasti suhtautua tähän yhteen maailman vakavimmista pakolaiskriiseistä. Me ajattelemme usein Syyriaa ja muita kohteita, mutta Afrikka usein jää hyvin yksin. Muutama harva EU-jäsenvaltio toki murehtii Afrikan asioita, Belgia, Ranska muun muassa, mutta loput eivät näytä niinkään välittävän siitä, että mustat ihmiset tappavat toisiaan. No, minä välitän tästä ja myös pelkialaiset välittävät tästä ja ehkäpä ministeri tässä vaiheessa te voisitte nyt osallistua keskusteluun ainakin siihen asti, että saamme yhteyden Afrikkaan jälleen pelaamaan. Chair, thank you for inviting me. This remembers me of the... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kutsusta tulla tänne. Tulee vanhat ajat mieleen, kun olin täällä parlamentissa jäsenenä jokunen vuosi sitten. Suurin syy ongelmille monissa osin Afrikkaa ja etenkin Virungan puistossa on ihmisten köyhyys tuolla seuduilla. Erittäin suuri ongelma Virungassa on se, että neljä miljoonaa ihmistä asuu kävelymatkan päässä puistosta, joten puistoon kohdistuva ihmispaine on valtava. Moni, useimmilla näistä ihmisistä on erittäin pienet tulot ja aluetta valtio on laiminlyönyt vuosikausien ajan itsenäistymisen jälkeen. Ja aseistautuneiden ryhmien on hyvin helppo rekrytoida riveihinsä ihmisiä, joilla ei ole työtä sekin on heidän mielestään parempi vaihtoehto kuin vaikka harrastaa perheviljelystä, josta ei ansaitse mitään. Miten puistoja sitten hallinnoi? Miten näitä ryhmiä sitten rahoitetaan ja miten ne toimivat? Mutta nyt Emmanuel saa puheenvuoronsa takaisin. Voit jatkaa, Emmanuel, ole hyvä. Thanks. Um,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 haluaisin kysyä teiltä, mitä toivoisitte meidän tekemään jatkossa? Te ystävällisesti kuvailitte EUn tähän astisia toimia, jotka kuitenkaan mitä ilmeisimmin eivät ole vakauttaneet tilannetta tai tehneet maailmasta parempaa paikkaa ja huomisesta valoisampaa. Kun ajatellaan näitä eri ohjelmia, niin äh, varmasti voisimme antaa teille tukea esimerkiksi tässä äh, vesihankkeessa äh, ja vesivoimahankkeessa, ähm, jos varoja EUlta saataisiin. Voisitte varmaan lisätä esimerkiksi vesivoiman kautta sähkön tuotantoa. Toivoisitteko mahdollisesti tällaista? Halo?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 Minäpä vielä toistan tämän kysymyksen. Voisiko tällaisia pienimuotoisia vesivoimaloita perustaa lisääkin megawattikapasiteettin nostamiseksi puiston alueella? Sitten kerroitte, että 100 miljoonaa on äh, saatu tuloa laittomilla äh, puuhakkuilla, kun on äh, valmistettu hiiltä. Ja mietinkin, että voisiko ehkä puistossa tapahtuvia asioita valvoa satelliittien kautta. Ja jos satelliittia ei käytössä ole satelliittivalvontaa, niin miksemme rohkaisisi siihen käsittääkseni. Tällaiset satelliitit on helppo asentaa paikoilleen valvomaan maassa tapahtuvia asioita. Ja sitten puhuitte äh, työllistämismahdollisuuksista. Miten voisimme niitä vielä parantaa puiston ympäristössä? Um, so with respect to the potential for clean energy, um, really we're just at the beginning in many ways, um, but the results are beginning to um, to show. Um,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 Euroopan parlamentti ja komissio ovat perustaneet uuden välineen yksityisen sektorin kehitysrahoitusta varten todella niin, että nelisen miljardia euroa olemme saaneet ensin omien tukiemme kautta liikkeelle ja näiden pohjalta sitten äh, saatu kerättyä investointeja 70 miljardia. Tätä, äh, tämä on Afrikan investointisuunnitelma ja voisi olla kyllä todella hyvä teidän äh, hankkeillenne. Te voisitte itse asiassa rahoittaa huomattavasti enemmän kuin tähän asti, useampia hankkeita kuin tähän asti tämän rahaston kautta. Me jatkamme tietenkin tämän asian pohdintaa vielä yhdessä. Ja todella on suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi tapaamisemme myös äh, ministeri François-Javier de Donean, jonka tekin käsittääkseni tunnette hyvin. Ministeri Donnea. The only way to... Haluan korostaa sitä, mitä Emmanuel de Merodkin sanoi, nimittäin ainoa keino pelastaa laajoja luonnonalueita Afrikassa on panostaa niiden ympäristössä asuviin ihmisiin. Se kestää, ai- kestää kauan ja Välillä tarvitaan myös poliisitoimia esimerkiksi salametsästäjien salametsästyksen torjumiseksi ja niin edelleen. Mutta suurin uhka luonnonpuistoille, kansallispuistoille ja luonnolle Afrikassa on demokraattinen paine. Jos 70 prosenttia populaatiosta, kuten Emmanuel sanoi, on työttömänä, niin se on vaikeaa. Ja Virungan kansallispuistossa ainakin asioita vaikeuttavat erilaiset yhteenliittymät, yhteistyökuviot eri aseellisten ryhmittymien välillä, ja niitä ei oikein osata erottaa toisistaan. On onnistuttu jossain määrin estämään niiden toimintaa, mutta ei kitkemään niitä kokonaan. Kaikkien ryhmittymien välillä ja myös paikallispoliitikkojen ja jopa kansallisen talon poliitikkojen välillä on vahvojakin yhteyksiä ja silloin ryhmien toiminnan lopettaminen ei onnistu. Tahtoa kuitenkin löytyy ja puiston vartijat ovat hyvin vakaasti vastarinnassa näiden ryhmittymien toimintaa vastaan. Mutta tarvitaan myös EUn sijoituksia väestön hyväksi, väestön elinolosuhteiden hyväksi ja pitää pystyä kohdistamaan painetta ryhmittymiin, joita puistossa ja sen liepeillä toimii. No niin, kollegat, nyt sana on vapaa. Meillä on täällä myös vieraamme Skypein kautta mukana. Haluaisitteko esittää hänelle kysymyksiä? Olkaa hyvä, edustaja Hautala. Ja, um, thank you, chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kuuleeko prinssi de Merod ääneni? Kuuletteko minua? Hyvä. Haluan ilmaista surun valitteluni mm, uhrien menehtymisen takia tässä viimeisimmässä hyökkäyksessä viisi puistonvartijaa ja heidän Ähm, kuljettajansa menehtyivät. Euroopan parlamentin ja DEVE-valiokunnan todella täytyy seurata tilanteen kehittymistä yksityiskohtaisesti ja pyrkiä auttamaan, missä vain voimme. On hienoa nähdä, että komissio ja pääosasto DEFCO on niin sitoutunut yhteistyöhön kanssanne. Meillä on myös mahdollisuus kysyä heiltä, mitä he tekevät tällä hetkellä jotta Virungan kansallispuiston hallintoa voitaisiin parantaa. Kiitos sitä, että kuvailitte näin monisanaisesti tilannettanne ja niitä ongelmia, joita teillä Virungan kansallispuistossa on edessänne, eli oikeusvaltion puutteita, instituution vajavaisuuksia, työpaikkojen vähäisyyttä ja niin edelleen. Minä esittelen käsittelen mietintöluonnoksen puolisen tunnin kuluttua tämän esityslistan kohdan käsittelyn jälkeen ja aiheena on äh, metsäasiat kehitysmaissa. Teksti oli lähestulkoon kuin suoraan minun mietintöluonnoksestani, eli voimme katsoa, mitä voimme oppia toinen toisiltamme. Olen hyvin kiitollinen teille siitä, että selititte, miten kestävä työllisyys ja työpaikat voivat auttaa meitä myös luonnonsuojelualalla, esimerkiksi Virungan kansallispuistossa. Tästä on otettava opiksi. Haluaisin kysyä komissiolta, miten he näkevät omat mahdollisuutensa auttaa teitä teidän tekemä, tekemässänne hyvin tärkeässä työssä Kongossa. Who is speaking on behalf of the Commission? Kuka täällä edustaa komissiota? Okay, yes, thank you very much. Uh, so did DEFCO? Kiitos paljon DG DEFCO, Francisca De Maro. Kiitos paljon tästä puheenvuoroista. Mekin ilmaisimme surunvalittelumme äskeisten tapahtumien johdosta ja komissiossa seuraamme hyvin tiiviisti näitä tapahtumia Kuten Emmanuel de Merod totesi, niin olemme tukeneet Virongan kansallispuistoa ja muita vastaavia puistoja yli 30 vuoden ajan. Tässä on siis kyse pitkäkestoisista sitoumuksista. Tiedämme, että tämän tyyppisiä ongelmia ei ratkaista nopeasti, vaan resursseja tarvitaan pitkäkestoisesti ja tämä on varmaankin mielenkiintoista tulevien monivuotista rahoituskehystä koskevien keskustelujen kannalta. 11. Euro, EUn kehitysohjelmassa olemme varanneet 130 miljoonaa euroa viiden kongolaisen kansallispuiston tukemiseen. Garamba on toinen Unescon maailmanperintökohde Virungan ohella ja käsittelemme näitä asioita integroidun lähestymistavan mukaisesti ja otamme huomioon myös luonnonsuojelun ohella esimerkiksi maatalouden ja 30 prosenttia suuntautuu ympäristönsuojeluun ja 70 prosenttia maatalouteen ja energiakysymyksiin demografisen paineen vuoksi ja noiden puistojen ympäristössä asuvien ihmisten suuren määrän vuoksi tilanne on hyvin vaikea, jos emme onnistu poistamaan paineita, joita puiston ympäristössä asuvat kohdistavat niihin, joten heidän tilanteeseensa pitää pyrkiä puuttumaan. On hienoa, että tekin tuette tätä integroitua lähestymistapaa. Myös puiston vartioiden kouluttaminen on hyvin tärkeää hallinnollista näkökulmasta, sillä puiston hallinto on ainoa laki ja oikeus, joka tuolla alueella on olemassa puistovartioilla ja hallinnollis- hallinnoijilla on myös jonkin verran lainkäyttövaltaa ja he varmistavat, että kaikkia kohdellaan asianmukaisesti aivan lapsista alkaen. Ja ehkäpä kollegani haluaa jatkaa tästä. Yes, we're working. Niin, me todella äh, käytämme eri välineitä. Meillä on eri budjettikohtia. Esimerkiksi ympäristöä varten me olemme kaksi viikkoa sitten käynnistäneet uuden uuden ohjelman, joka liittyy juuri konfliktipuutavaraan puiston etelälaidalla. Sitten samoin ekologinen matkailu kun ajatellaan yhtäältä hallinnon ja turvallisuuden parantamista, sitten toisaalta Emanuel ja hänen tiiminsä luovat hyviä työpaikkoja paikallisille ihmisille ja tosiaan Virunga tiimin kanssa teemme yhteistyötä myös järvialueella ja todella tämä viisi vartijaa ja heidän kuljettajansa tappanut isku oli kova isku, mutta pyrimme myös kehittämään samalla matkailua alueella, ekologista vihreää matkailua, joka hyödyttäisi Pohjoiskivun alueen talouskehitystä ja nuoret miehet, joita nyt nämä puolisotilaiset joukot houkuttelevat, voisivatkin saada sitten kunnollisia työpaikkoja. Sitten Euroopan niin energiayksikkömme menee itse asiassa ihan ensi viikolla paikalle keskustelemaan Emanuelin ja hänen tiiminsä kanssa mahdollisesta lainasta, joka voisi rahoittaa näitä vesi, pienimuotoisia vesivoimaloita ympäri puistoa ja miten sitten voitaisiin saada muutakin investointeja liikkeelle puistoa varten. Tämä on erittäin mielenkiintoinen testi ja eri rahoitusvälineistä vastuussa olevat kollegani ovat hyvin kiinnostuneita EIPn takuusta ja takauksesta. Ja me todella tässä kaikki puhallamme yhteen hiileen ja toivon, että voimme näin vastata tarpeisiin. Kiitoksia. Kiitokset DEFCO-pääosastolle. Onko täällä ulkosuhdehallinto paikalla? Haluaisitteko te sanoa sanan sen? Um, thank you very much, Chair. Um, I don't have much... Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole juurikaan lisättävää siihen, mitä komission kollegat jo totesivat. Me ymmärrämme, miten tärkeä yhteys vallitsee turvallisuuden, äh, moninaisuuden välillä – turvallisuuden välillä. Eli kehityskumppanina tämä on juuri yksi niistä vahvoista kohdista, joita haluamme vahvistaa, eli omistajuus, jota viranomaiset kokevat tästä tilanteesta. Usein kokonaistilanne on hyvin vaikea ja jännitteinen. Viranomaiset kyllä arvostavat sitä rakenteellista työtä, jota me teemme, kun haluamme turvallisuuden, kehityksen ja äh, moninaisuuden saattaa tähän yhteyteen. Niin, minähän tosiaan tästä satelliitti äh, valvonnasta vielä kysyin, jos ajatellaan nyt äh, vaikkapa laittomia puuhakkuita ja hiilenpolttoa, niin mitä, mitä satelliittivalvontaa? Olisiko joku täällä kykenevä vastaamaan kysymykseen? Olkaa hyvä. Indeed, in the frame of the... Kyllä, minä voin vastata, sillä Kopernikusohjelman yhteydessä todellakin pyysimme toista komission osastoa ottamaan mukaan myös afrikkalaisten suojelualueiden valvonnan. Ja komission tutkimuskeskukselta saatiin äskettäin juuri tieto siitä, että siellä tutkitaan tätä aihetta ja analysoidaan myös Viruman kansallispuiston tilannetta. Vastaavaa harjoitusta tehdään 15 muussakin afrikkalaisessa kansallispuistossa. Ja tämä on todellakin lähellä toteuttamiskelpoista. Tämä äh, teknologia tarkkuus on 15 metriä tällä satelliittiteknologialla ja äh, ole, ole, olemme saaneet tuotettua todella hyviä ja tarkkoja kuvia tilanteesta. Prinssi Merod, ehkä voisitte tätä kommentoida hieman. Oletteko puhunut tästä jonkun kanssa ja keskustelulla voitaisiin selventää tilannetta ja ehkä myöskin sitä, että kuka hyökkäsi kenen kimppuun ja näin poispäin näissä puolustus puolustustilanteessakin tästä voisi olla hyötyä. Thank you, Chair. A very simple question because... Kiitos puheenjohtaja. Aivan yksinkertainen kysymys. Me keskustelimme juuri tunti sitten Afrikan unionin uudistamisesta. Kysymykseni onkin yksinkertainen. Nyt puhumme hienosta paikasta, jossa kuitenkin ihmisiä kuolee, kun he puolustavat tätä kansallisaaretta. Mikä on Afrikan unionin kanta? Sähän yhtenä toiminnan pilareista on äh, esimerkiksi rauha ja vakaus, turvallisuus. Virunga kansallispuisto on kuitenkin tässä aivan äh, maassa. Eli minkälainen kanta Afrikan unionilla on tähän aiheeseen? Kiitos. Anybody want to answer? Yes, from the years. Uh, thank you very much, Chair. Um... Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä on mielestäni laajempikin poliittinen kysymys ja on aivan selvää, että EU tekee läheistä yhteistyötä Afrikan unionin kollegojen kanssa. Afrikan unionin uh, valiokunnan puheenjohtaja Lusa Faki on uh, viime kuukausina käynyt maassa kaksi kertaa ja ollut yhteydessä myös presidentin kanssa ja tehnyt Afrikan unionin kannan hyvin selväksi. Hän on äh, perännyt toistumiseen järjestäytyneitä vaaleja ja nyt äh, Afrikan unionilla on vahva tuki Virungalle, äh, on antanut vahvan tukensa Virungalle ja minä olen vähintään kerran viikossa afrikkalaiskollegojeni kanssa yhteydessä, joskus useamminkin, ja on vahva yhteisymmärrys siitä, että edetään sellaisten vaalien suuntaan, joita valvovat myös EUn ja Afrikan unionin ja kansainvälisen yhteisön toimijat. Kiitoksia. Tämä oli oikein hyödyllistä tietoa. Olen hyvin vaikuttunut kyllä siitä, että kun me käymme keskustelua ja tiedonvaihtoa ja teknologiasta on meille paljon hyötyä ja myös teknologian avulla voidaan haavoittuvassa asemassa olevia, olevia suojella. se ollut hyvä keskustelu. Mitäpäs sitten seuraavaksi? Mihinkäs mennään tästä eteenpäin? Komissio? Uh, yes, chair. We, Niin, puheenjohtajamme me eh, tätä Virungan kansallispuistoa jat- tuemme jatkossakin ja esimerkiksi energia, mutta myös maatalousalalla eh, pyrimme 11, 11 EDFn jäljellä olevia rahoja käyttämään erittäin hyvin. Käymme tietenkin eh, vuoropuhelua kumppaniemme kanssa. Meillä on oikein erinomaisia keskustelukumppaneita, esimerkiksi Kongon äh, luonnonsuojelualueiden äh, äh, kanssa ja niitä johtavien viranomaisten kanssa. Eli käytämme kaikkia välineitämme koordinoidusti ja tehokkaasti. Tämän voimme luvata. Ehkä voisi lisätä, että Virungan kansallispuisto ei tarvitse pelkästään taloudellista tukea, vaan myös näkyvyyttä Joten se, että puhumme puistosta ja siitä, mitä siellä tapahtuu, on myös hyvin tärkeää. Yksi asia, jota Emmanuel ei ymmärtääkseni maininnut, oli se, että arkkipiispa Desmond Tutu on ehdottanut puistolle Nobelin rauhanpalkintoa. Ja tämän tyyppiset asiat ovat niitä, joilla voimme saada näkyvyyttä erittäin uhanalaiselle alueelle ja tuoda niitä kansainväliselle näyttämölle. Tässä tarvitaan myös Euroopan parlamentin tukea, jotta voidaan varmistaa jatkuva korkean tason näkyvyys tälle kansallispuistolle. Perhaps someone... Ehkäpä EU voisi nimittää puistoon erityislähettilään tai kasulähettilään niin, että ihmiset säännöllisesti kuulisivat, mitä siellä tapahtuu. Emmanuel, olet tehnyt todella valtavasti työtä ja me istumme sitten täällä norsulutorneissamme niin meidän täytyy nyt vastata tietenkin haasteeseen, mutta paljonko meillä on aikaa? Eli ehkä voisin pyytää sinua kertomaan meille, milloin tehdä sitten konkreettisia ehdotuksia, eikä vaan jättää tätä sitten jonnekin tuonne tulevaisuuteen. I'm delighted that the European Parliament reports me, um, but um,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 reach a turning point um, with a more positive um, light at the end of the tunnel. Thank you. Um... Kiitos kollegat, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää erityisistä ponnisteluista toimintaa tässä asiassa. Ja haluan kiittää kyllä komissiota. Mielestäni komissio tarjosi meille erinomaisia vastauksia ja on tarjonnut erinomaisia vastauksia näihin haasteisiin. Ja kiitoksia todella esityksestä ja Emmanuel kaikkea hyvää. Me pidämme kyllä yhteyksiä. Ja kiitoksia ministeri siitä, että tekin tulitte viraksemme antamaan panoksen tänään iltapäivällä. Tämä kaikki on mahdollista. Me voimme saada aikaan muutoksen. Ja tämä onkin aika hyvä koitinkin meille kaikille EU-ssa. Saamme nähdä, miten saada aikaan muutos. Kiitos oikein paljon. We will, I'm on uh, forestry. Nyt uh, jäämme edelleen vielä metsäasioihin. Tässä seuraava esityslistan kohta. We have to look at, uh... Nyt nimittäin tarkastelemme luonnonvarojen avointa ja vastuullista hallintaa kehitysmaissa – esimerkkinä metsät, joka onkin äh, oikein hyvä siltä seuraavaan esityslistan kohtaan, joka liittyy äskeiseen ja erittäin kyvykäs äh, kovasti työtä tekevä kollega Heidi Hautala on meidän esittelijämme. Ensimmäinen keskusteluhan käytiin viime kokouksessa. Tuolloin kuultiin myös YK ympäristöohjelman ja komission esitykset. Keskusteltiin metsäkadon pääsyistä, jotka usein liittyvät hyödykkeiden tuotantoon ja metsät joutuvat väistymään alta pois. Ja metsäkadolla on muitakin syitä ja viime kokouksessa korostimme sitä, että on äärimmäisen tärkeää, että metsäalaa, sen luonnonvaroja käytetään avoimesti ja vastuullisesti ja hallinnoidaan näin. Heidi Hautala on tosiaan esittelijämme, jonka esityksen kuulemme nyt heti. Heidi. Um, uh, Niels. Um, anyway, I, I cannot blame the... Kiitos paljon. En... Uh, Siis ymmärrän sen, että täältä jotkut poistuivat, mutta olen toki harmissani siitä, sillä tämä liittyy suoraan tuohon äskeiseen, vai, äskeiseen aiheeseen. Olemme teettäneet tutkimuksen ja järjestäneet kuulemisen tästä oma mietinnöstä, jonka kohteena on luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa esimerkkinä metsät. Tämä on ollut hyvin oikea, oikeutettu tämä mietintö, sillä esimerkiksi kaivosalaan ja mineraaleihin ja niiden avoimuuteen ja hallintaan on kiinnitetty paljon enemmän huomiota kuin metsien kaltaisiin uusiutuviin luonnonvaroihin, jotka ovat hyvin tärkeä osa uusiutuvia luonnonvaroja ja luontoa tällä planeetalla. Olen tehnyt tiivistä yhteistyötä kahden muuden mietinnön luonnostelijan kanssa. Ympäristövaliokunnassa aivan oikein otettiin 54 artiklan mukainen jaettu vastuu tästä mietinnöstä ja monet osat koskevatkin eri valiokuntien työtä ja eri osa-alueet linkittyvät toisiinsa ja siihen työhön, mitä minä teen täällä kehitysyhteisvaliokunnassa ja myöskin kansainvälisen kaupan valiokunnassa on tätä asiaa käsitelty. Ja tämä on ollut uusi kokemus, sillä olen saanut tehdä kahden muun esittelijän kanssa yhteistyötä ja olemme ymmärtäneet, että kaikilla meillä on erilainen näkökulma tähän tärkeään metsien hallintakysymykseen. Tämä osuu yksin myös sellaisen suurtakin huomiota saaneen kysymyksen kanssa, josta on julkisuudessa paljon keskusteltu. Ja, no anteeksi, täällä on nyt aivan liikaa meteliä. Voitteko poistaa tältä salista? Kiitos. Nyt Julkisissakin keskusteluissa on vedottu voimakkaasti sen puolesta, että EU laatisi toimintaohjelman metsien häviämistä ja suuria hakkuita vastaan ja sen takia tarvittaisikin laajaa vaikutusten arviointia ja aitoa sidosryhmien kuulemista metsien hävittämisen estämiseksi, jotta voitaisiin varmistaa, ettei EUn toimet edistä millään tavalla metsien häviämistä ja hakkuita. Joten tämä osuu nyt hyvin sopivaan kohtaan ajallisesti. Meillä on tässä huomioon otettavana keskeisesti myös Agenda 2030 ja monet kestävän kehityksen tavoitteet, jotka liittyvät metsänhoitoon ja metsiin. Ja todellakin kiitän Emmanuel de Merodia siitä, että hän selitti meille sitä, miten voidaan kestä, kestävän luonnonvarojen hallinnan ja monimuotoisuuden varjelemisen kautta torjua muita ilmiöitä. Ja ilmastokriisi ja köyhyys liittyvät tähän. Tarvitaan yhtenäisempää kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Tähän liittyvät esimerkiksi biopolttoaineet, kauppapolitiikka ja maatalouspolitiikka. Onneksi EUlla on jo käytettävissään joitakin hyvin hyödyllisiä välineitä, esimerkiksi FLECT toimintasuunnitelmaa ja vapaaehtoiset kumppanuussopimukset, jotka ovat erittäin arvokkaita välineitä, joita melkein kaikki pitävät hyvin suuressa arvossa ja niissä on mukana myöskin metsien hallinta kumppanuusmaissa. Mutta nekään eivät yksin metsäkatoa auta torjumaan tai ratkaisemaan kestävän hallinnan kysymyksiä. On otettava huomioon myös se, että metsäkato on hyvin pitkälle ja suurimmalta osin jopa maatalouden aiheuttamaa eri syistä. Yhä enemmän on myös konfliktipuutavaraa. On puhuttu aiemminkin konfliktimineraaleista ja EU on kehittänyt erinomaisen välineen niihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ja nyt täytyy sitten katsoa, miten voitaisiin vastaavia välineitä kehittää myös konfliktipuutavaran ongelmiin puuttumisiin. Laiton puutavara on yksi viidestä suurimmasta ympäristörikosten osa-alueesta, joten se on todellakin valtava osa-alue ja sillä on paljon tekemistä myöskin offshore-alueiden kanssa ja, ja autokraattisten hämärien hallintojen ja rikollisen toiminnan kanssa. EU on sitoutunut metsäkadon torjumiseen 2030 vuoteen mennessä ja olemme hyvin kaukana tavoitteiden toteutumisesta. Ottaisin huomioon myös maan käyttö ja maanomistusongelmat, sillä niiden avulla voidaan torjua metsäkatoa. Tutkimusten perusteella sitä kautta, että turvataan maanomistusoikeus ja metsien omistusoikeudet, voidaan torjua metsäkatoa toimivasti elinkeinojen kannalta ajateltuna puutavaralla tietysti on itsessään suuri kaupallinen arvo, mutta pitäisi myöskin tarkastella Emmanuel de Merodin mainitsemia menetelmiä. Hän puhui sitä, että suojeluun integroidaan talous, taloudellisen kehityksen tukeminen ja Virungan esimerkistä voidaan tässä uskoakseni oppia paljon. Tähän on syytä kiinnittää paljon huomiota, koska metsäkatoa ei tapahdu missään tyhjiössä. EUlla on myös erinäisiä lainsäädäntövälineitä, joita voidaan käyttää metsien hallinta-alueella. Viittaan tässä konfliktimineraali lainsäädäntöön ja laitonta kalastusta koskevaan lainsäädäntöön. Yksityinen sektori ja sijoittelijat voivat, äh, sijoittajat voivat olla tärkeässä asemassa kestävän metsähoidon edistämisessä, mutta jotta se onnistuisi, niin tarvitaan todellakin due diligence-lainsäädäntöä, joka on selkeää ja tämän nimenomaan kansainvälisen kauppavaliokunta on äänestyksissään vahvistanut tänään. Tarvitaan due diligence-lainsäädäntöä ja lopultakin komissio on ehdottamassa vaikutusten arviointia tästä aiheesta EU-tasolla ja EUn tasoisesta due diligence-lainsäädännöstä ensi keväälle. Meidän pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen mahdollisuuteen, että otettaisiin käyttöön FLECT hyväksytylle puutavaralle erityinen merkintä, Monet äh, maat ovat äh, panostaneet valtavasti siihen, että saadaan puutavaralle hyväksyntämenettely, TLAS-menettely. Ja toistaise, äh, nyt se on hyväksytty laajalti ja Indonesiassa se on otettu myös käyttöön. Ja tuloksia toivottavasti nähdään pian. Toivottavasti pystymme näillä keinoin sitten edistämään avointa ja vastuullista metsien hallintaa ja saamme patistettua komissiota tekemään sitä työtä, jota heiltä odotetaan. Thanks Heidi. I got Seb, Seb Dance, Kiitokset Heidi. Seb Dance on äh, SD-ryhmän varjoesittelijä. Ole hyvä. Uh, like to uh, stop. Kiitos. Haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä tässä aiheessa. Aivan niin kuin totesit, ei ole helppoa tuoda yhteen kaikki EU-tason eh, e e ja maailmanlaajuisen tason työn puutavaraa koskevat säännöt. Meidän tulee varmistaa, että koko toimitusketju on kytkettynä yhteen. Aiemmin tässä ja muissakin aiheissa olemme kokeneet, että ketjussa on ollut ongelmia sen takia, että seurantaa ei varsinaisesti ole ollut. Tämä mietintö ottaa kyllä melkomoisen harppauksen puualalla näiden ongelmien ratkaisussa. Meillä on lausuntoja esittäviä valiokuntia ja sieltä tulee hyviä suosituksia. Varmasti rypsät, ryhmät tässä yhteydessä voivat toimia pitkälti samalta perustalta. Kyse on siitä, miten hyvillä omistajuussuhteilla voi olla merkitystä myös hyvän metsänhoidon ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Täytyy ajatella myös sitä, miten esimerkiksi alkuperäisväestölle annetaan maanomistusoikeuksia. Meillä on velvoitteita metsänhoidon suhteen, puutavaran käytön suhteen ja myös Pariisin velvoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden osalta kestävän kehityksen tavoitteiden täytyy olla täysin huomioidut myös puutavara-alalla aivan samaan tapaan kuin esimerkiksi mineraalien ja timanttien osalla. Joissakin maissa edistystä on saatu aika lailla hyvin aikaa, aikaiseksi, mutta kyllä vielä paljon on työtä tehtävänä. Meillä on näissä järjestelmissä korkea kunnianhimon taso. Tämän lisäksi tarvitaan tietoa maan omistajuudesta, alkuperäiskansoista, ja tämän kaiken tulee toimia innoituksena työllemme. Täytyy myös perehtyä omiin talouksiimme ja kulutustapoihimme. Aina kun mahdollista, täytyy pyrkiä kierrättämään, käyttämään uudelleen niin, että riippuvuutemme puutavarasta pienisi. Sertifiointi varmasti on tältä osin aivan oleellisessa roolissa. 350 miljoonaa hehtaaria metsäkadon kärsinyt maa-aluetta on nyt haluttu ottaa uudelleen metsityksen piiriin ja halutaan päästä eroon laittomasta metsänhakkuusta mahdollisimman nopeasti. Kiitos vielä tästä työstä. Uskon, että poliittisten ryhmien kesken vallitsee pitkältikin yksimielisyys. Kiitoksia sitten Nirsi. Kiitos, haluan kiittää heidän erinomaisesta mietinnöstä. Kun puhutaan metsäkadosta, niin onko meillä ajatusta siitä, kuinka monta ekeriä sitten on uudelleen istutettu, kun puhutaan säilyttämisestä, metsien häviämisestä, mutta kyllä myös uudelleen istutuksiin täytyisi kiinnittää huomiota. Minulla ei ole aavistustakaan montako ekeriä vuodessa maailmanlaajuisesti istutetaan uudelleen. to check if... Olisi varmaan hyödyllistä tarkistaa tämä ja kysyä myös, onko komission edustajilla jotain käsitystä tästä, sillä minulla ei ole. Uskoisin kuitenkin, että tällä hetkellä metsäkato on merkittävämpi trendi kuin uudelleen metsitys, mutta tietenkin uudelleen metsitykselläkin voidaan torjua paitsi ilmastonmuutosta myös autioitumista – ja monimuotoisuuden vähenemistä. Sillä voidaan myös tarjota kestävää elantoa. Esimerkiksi metsätalous on erinomainen keino tuottaa sellaisia puita, joista saadaan myös ruokaa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei kollegoilta ole, joten nyt onkin aika kysyä komissiolta. Joten olkaapa hyvä vaan siellä. Um, I'd also like to first um, thank... Kiitos. Minäkin haluan ensin kiittää parlamentin jäsen Hautalaa tästä mietinnöstä. Aloite on äärimmäisen tärkeä. Arvostamme kovasti niitä pohdintoja ja sanamuotoja, joita on esitetty Flektistä ja VPAsta, vapaaehtoisesta kumppanussopimuksesta, ja on myös lisätty tietoisuutta aiheesta. FLECT-toimintaohjelma ikävä kyllä ei kuitenkaan voi korjata kaikkia ongelmakohtia. Metsäkato jatkuu ja meidän on siihen puututtava. Niin kuin totesitte, tämä kysymys on hyvin laaja. Siihen on perehdyttävä huolellisesti ennen kuin todella ymmärrämme, minkälainen tarve on vaikutusarviolle. Tarvitaan myös hyvin laajaa sidosryhmien kuulemista. DEFCON puolelta näemme, että asia kyllä etenee ja jopa pienellä kuulemisella voisi olla merkitystä, kun haluamme antaa tietoa tekemästämme työstä. Kehitysyhteistyö tavallaan siirtää ongelmaa esimerkiksi metsistä muihin maankäytön muotoihin ja ekosysteemeihin. Metsä kato on yksi ongelma. Latinalaisessa Amerikassa metsiä istutetaan toki. Tähän kysymykseen on perehdyttävä. Metsäkadolla voi olla kielteisiä vaikutuksia myös prieriöiden syntyyn ja aavikoitumiseen. Täytyy perehtyä myös työpaikkojen luomisen mahdollisuuksiin. nyt esimerkiksi satokasvien viljely tietyillä maa-alueilla. Täytyy ottaa käsittelyyn esimerkiksi sellaisilla Afrikan alueilla, jotka ovat hyvin köyhiä. Kehitysyhteistyön näkökulmasta täytyy siis varmistaa se, miten me käsittelemme tätä kysymystä. Aivan niin kuin tekin, katsomme, että tämä aihe koskee ulkoisia kumppaneitamme, mutta myös kysyntäpuolta. Sisäiset kuulemiset on jo käynnistetty komission eri yksiköissä, niin se, jotka vastaavat näistä kysymyksistä, ei pelkästään ympäristö, mutta myös maatalous, kauppa ja muissa pääosastoissa. Sieltäkin voimme saada soveltuvia välineitä, joilla voimme käsitellä metsäkato ongelmaa asianmukaisella, kestävällä tavalla. Politiikan johdonmukaisuus kehitystyössä on aivan oleellista tämän tyyppisessä aiheessa. Se on oikeastaan ainoa tapa, jolla voimme onnistua tässä työssä. Kun kehitämme FLECT VPA kumppanuussopimussääntöjä. Ensin perehdymme siihen, minkälaisia ratkaisuja on ollut käytössä jäsenvaltioissa. Onko kansallisen tason sääntelyä, joka mahdollistaa sen, että voidaan puuttua siihen, että laittomasti hakattua puutavaraa päätyy myös meidän markkinoillamme. Ilmeisesti Ranskalla ainoastaan on sellaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa syytteeseen asettamisen laittoman hakkuun yhteydessä. Jos haluamme ottaa käyttöön sääntelyä niiden hyödykkeiden kohdalta, jotka aiheuttavat metsäkatoa, niin samanlainen tutkimus tulee tehdä. Nythän ei puhuta pelkästään metsän kaatamisesta, puun hakkaamisesta, vaan puhumme myös muutoksista maan käytössä ja maan hallinnassa silloin, kun kyse on maataloushyödykkeistä. Tämä on paljon monimutkaisempi ilmiö kuin se, mihin me pyrimme puuttumaan FLECT-toimintasuunnitelmalla. Haluamme kattaa lukuisia kysymyksiä. Haluamme tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Täytyy perehtyä myös ulkoisen investointisuunnitelmaan, sen eri pilareihin, siihen, miten mahdollistamme tämän alan toiminnan ja sen, että yksityinen sektori voi kestävämmällä tavalla toimia kumppanimaissa ja toimia viejänä suhteessa Euroopan unioniin. Täytyy keskustella myös muiden kumppaneiden kanssa. Täytyy keskustella myös Kiinan, Intian ja muiden markkina-alueiden kanssa. EU ei ole ainoa, ainoa kuluttaja-alue tässä. Käymme vuoropuhelua esimerkiksi Kiinan kanssa. Siellähän on suuri kysyntä tämän alan tuotteille. Niin kuin sanoitte, maanomistajuus ja käyttö on tärkeä osa-alue. Meillä on nyt mm, kumppanuussopimus vuonna 2018 solmittu, sitä täytyy vielä työstää Hondurasin sopimuksen kohdalla. Olemme ottaneet käyttöön tämän ennakkoon annettavan asioista tietoisen luvan myöntämisen FPIC-menettelyn niin, että ihmiset todella ovat tietoisia, kun antavat suostumuksensa. Tässä muutama pikainen reaktio tähän aiheeseen. Kiitos. Thank you very much, Chantal. Chantal. Kiitokset äh, Chantal tästä päivityksestä. Heidi, onko vielä jotain lisättävää tässä vaiheessa? That uh, we have a chance to... Näyttää todella siltä, että meillä on mahdollisuus laatia vahva mietintö mukaan lukien kansainvälisen kaupan ja ympäristöasioiden valiokuntien panos, joten uskon, että tästä tulee sellainen paperi, jolla on tosi maailmassa merkitystä ja ajoitus on todellakin kohdallaan. Ehkä yksi esimerkki siitä, kuinka arkaluontoisia nämä asiat ovat. Tiedätte varmaan, että palmuöljyä tuottavat maat ovat kovin kiihdyksissään EUn uusiutuvaa energiaa direktiivistä, josta käydään nyt kolmikanta neuvotteluja ja tuntuu siltä, että indonesialaisten kanssa palaverataan joka ilta, jotta hekin saavat sanansa sanottua tuossa kolmikantaneuvottelussa, jos nyt aivan suoraan sanon. Luotan siihen, että kolmikannassa on mahdollista löytää sellainen ratkaisu, joka ei ole VTOn kansainvälisen kaupan sääntöjen vastainen, mutta joka samalla tunnustaa sen tarpeen, että jos haluamme tukea biopolttoaineiden käyttöä uusiutuvan energian ohjelmassamme, niin meillä on oikeus vaatia, että tuon raaka-aineen alkuperä on kestävä. Tämä saattaa olla myrskyvesilasissa, vaikkakin aika lahjamittainen sellainen tällä hetkellä. Kuitenkin sellaisissa kuluttavissa valtioissa ja erityisesti EU-maiden kaltaisissa paikoissa on kysyntää kestävästi tuotetuille metsätuotteille ja tuottajat voivat myöskin havaita, että ne voivat hyödyntää meidän välineitämme. Olen ollut hyvin iloinen siitä, miten paljon FLECT vapaaehtoiset kumppanuussopimukset ovat jo pystyneet muuttamaan tilannetta paikan päällä. Tämä ei ole mikään etukäteen hävitty taistelu, mutta se on hyvin tärkeä taistelu, koska sillä on paljon merkitystä globaalin ilmastopolitiikan kannalta. Heidi. Hyvä. Kiitokset Heidi. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 15.5. keskipäivällä ja ehkä vetomus äh, vielä avustajille ja muille, että tarkistukset tuolloin ja ei mitään sitten viestiä vesittäviä satoja tarkistuksia, vaan ainoastaan sellaisia, jotka vahvistavat tätä tekstiä entisestään. Kyllähän tiedätte, on niitäkin nettisivuja, joissa lasketaan monia tarkistuksia MEPit tekevät teksteihin ja tosi maailmassa nämä tarkist- tämä tarkistusten määrä ei kyllä aina laatuun heijastu mitenkään, joten vetomus tehkää tiiviitä tarkistuksia ja ehkä pääryhmät voisivat koordinoida työtä. Eli määräaika tosiaan 15.5. kello 12. Äänestys toimitetaan 25. kesäkuuta. Kiitokset Heidi. Kollegat, nyt siirrytään sitten esityslistan kohtaan 23. Käydään tämä 23 ennen 22, koska 22 on yhdessä budjettivaliokunnan kanssa ja he saapuvat tähän saliin ihan pian. Meillä on tätä kyselytuntia silmällä pitäen kaksi kysymystä. Ensimmäinen on Enrique Guerrero Salomilta. Se onkin hyvin ajankohtainen. Liittyy syrjäkonferenssiin, joka pidetään näinä päivinä täällä Brysselissä tänään ja huomenna. Brysselissä siis Syyria lahjoittaa konferenssi. En lue nyt tätä kysymystä, mutta kerronpa nyt kuitenkin, mistä on kyse. Ja Enrique, tietenkin kuultuasi komission vastauksen saat vielä puheenvuoron. Eli tässä 2016 ja 2017 vain 53 prosenttia varoista on saatu eh, sitoumuksista käytettyä. Ja nyt eh, Guerrero Salon kysyykin tai haluaa tietoa siitä, että paljonko rahaa on kerätty, paljonko sitä on käytetty ja paljonko odotetaan sitten seuraavalta konferenssilta. En tiedä, kuka on vastaamassa komissiosta. Kuka täällä on komissiosta, joka voi vastata? No, siis kenen tulisi vastata, komission vai? All I can say. No, täytyy sanoa, että en ainakaan minä enempää en valitettavasti tiedä. Hello. Uh, thank you, Sharon. Eh, yes, so uh, I'm from the US. We... Niin, minä olen koordinoinut tätä asiaa ja me koordinoimme komission Sankolle tähän kysymykseen vastaamisen ja he ovat päästä täällä. All indicative. Niin, siis muistuttaisin, että nämä meidän aikataulumme ovat suuntaan antavia. Tilanteet muuttuvat tällä salissa. Eli jos lukee, että kohta on esityslistalla suuntaan antavasti 17.20, niin kyllä tässä tarvitaan hiukan joustavuutta. Onko täällä sitten ihmisiä, jotka voivat vastata minun kysymykseni? Ovatko defko ihmiset paikalla, jotka voivat vastata? Nyt ovat. Ei kun te olette Eko, niinkö? Onko Defko paikalla? Voiko Defko vastata kysymykseeni? Ollaanko täällä? Menkää nyt ottamaan selvää, että kuka, kuka on paikalla. No, no, I, was, I, you. Please take a seat. Yeah. Yes. And then, and for the other we're waiting for what? Yeah, yeah. So Enrique, we're gonna wait for... Enrique, joudumme odottelemaan nyt, äh, kun täällä ei ole ketään vastaamassa ja Norbertille ja minulla on vielä sitten myös äh, lisäkysymys äh, siihen meidän koulutukseen liittyvään Mm-hmm. jatkokysymykseemme tosiaan odotellaan nyt sitten ihmisiä vastaamaan. Mutta nyt toinen kysymys kyselytunnella on minun kysymykseni. Mihin se liittyy? No se liittyy käytettyihin vaatteisiin, second hand vaatteisiin. Äh, nimittäin äh, jotkut äh, Itä-Afrikan yhteisön maista ovat halunneet äh, estää käytettyjen vaatteiden tuonnin, koska tällä tuonnilla on ollut äh, kielteinen vaikutus niiden kotimaan tuotantoon. Ja vastauksena tähän nyt sitten äh, AGOA-ohjelma, joka on Yhdysvaltain ohjelma, Afrikan kasvuohjelma, keskeytettiin ja jotkut maista sitten vetäytyivät tästä vaatimuksestaan, mutta Ruanda jatkoi, Ruanda jatkoi käytettyjen vaatteiden tuontikieltoa ja nyt Ruandan markkinoille pääsy Yhdysvaltoihin on estetty. Käsittäisin, että ei Ruandalla nyt valtavaa, valtavasti kauppaa ole Yhdysvaltain kanssa, mutta halusin tietää enemmän tästä käytettyjen vaatteiden viennistä Afrikkaan. Tästä emme valiokunnassa ole keskustelleet, emmekä siitä, miten Euroopan unioni sääntelee käytettyjen vaatteiden kauppaa tai näitä markkinoita ylipäätään ja niiden vaikutusta, sillä käytetyt tekstiilithän voivat häiritä monien kehittyneiden kehittyvien maiden taloutta, joka usein saattaa perustua esimerkiksi valmisvaateteollisuuteen ja mm, näin näiden maiden tekstiili- tai tekstiiliala tai valmisvaateala kärsivät. Oletteko te kauppapääosastolta mutta nimeänne minulla ei tässä ole, te voitte ehkä esittäytyä, kun vastaatte. Um. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen väärinkäsitystä siitä, kuka asiasta vastaa. Olen Stanos Ramos, olen trade osastossa ja vastaan siellä Itä-Afrikan kaupasta aivan erityisesti. Olen ymmärtänyt, että olette esittäneet nämä molemmat kysymykset. Tilanne on itse asiassa varsin yksinkertainen. Vuodesta 2016 lähtien toimet, joita Yhdysvallat on toteuttanut, sehän ei ole meitä millään tavalla kuullut tässä asiassa. Mutta uhka ei ole oikeastaan toteutunut. No sitten 29.30. maaliskuuta Yhdysvallat ilmoitti Ruandan hallitukselle – aikomuksestaan keskeyttää AGUA-sopimus. Kaikkien AGUAn alle kuuluvien vaatteiden osalta, jollei Ruandan käytös muuttuisi. Nyt ei siis ole toteutunut vielä tällaisia kieltoja, joilla olisi vaikutusta näihin toimiin. Jos toteutusvaiheeseen siirrytään, niin kyse on sitten vaatteista, Ruandan viennistä Yhdysvaltoihin. Kyse on hyvin pienestä osuudesta, kun ajatellaan kokonaisvientiä Yhdysvaltoihin. Tietojen mukaan alle 5 prosenttia, eli pieni osuus kaupasta. Äh, edustustolta olemme saaneet tietoja, jotka voin teille toimittaa. Olemme saaneet nämä vasta 1,5 miljoonaa dollaria. Vuonna 2017 on ollut äh, on tämä viennin arvo ja kokonaisvienti 32,9 miljoonaa dollaria. Ruandan vienti Yhdysvaltoihin siis. Mikä sitten on näiden toimien vaikutus, miten olemme sitä arvioineet. Suoraan sanottuna emme ole tähän erityiseen kysymykseen perehtyneet, koska tämä toimi ei ole varsinaisesti toteutunut. Kuitenkin tutkimukset antavat ymmärtää, että kun Ruandan hallitus katsoo, että kielto voisi luoda 25 000 työpaikkaa, Mm, kuitenkin luku voisi olla pienempi kuin se, kuinka moni ihminen ruokkii perheensä myymällä käytettyjä vaatteita. Meillä on myös tutkimus Itä-Afrikan käytettyjen vaatteiden markkinoista. Sen olemme saaneet Yhdysvaltain avustuksella. Se on tehty viime vuonna 2017 kumppanimaat voivat hyötyä sekä tuloista että työpaikoista käytettyjen vaatteiden alalla ja saada näin ollen tästä hyötyä. Näin ollen olisikin syyttä säilyttää tämän alan kauppa ja, ja toisaalta keskittyä myös kotimaiden teollisuuteen. Nämähän eivät ole toisiaan pois sulkevia tavoitteita. Kenia, Uganda ja Tansania – jotka ovat myös toteuttamassa tätä myöntikieltoa, ovat jo päättäneet, että eivät lähde tälle tielle. Se osoittaa, että eh, etuja ja haittoja on siellä pohdittu omissa analyyseissa ja arvioissa ja on sitten tultu tähän eh, päätelmään. Tässä kaikki, jos ei kysymyksiä ole. The... Niin saattaa toki myös olla, että siellä pelätään nämä, sitä, että menetetään nämä markkinoille pääsy Yhdysvaltoihin ja luulen, että vaikutusarvio ehkä oli toteutettu ennen kuin asiasta päätettiin. Kyllähän näissä kysymyksissä on aina kaksi puolta, mutta kun vuosia sitten puhuimme mm, tukien avulla tuotetun ruoan viemisestä, niin minä olin Kaanassa ja kaikki paikallisesti tuotettu riisi hävisi markkinoilta, koska tuolloin ää, äh, Kaanaan tuotiin ää, äh, tukien avulla kasvatettu amerikkalaista riisiä ja näin äh, paikalliset viljelijät menettivät elinkeinonsa. En tiedä, voisiko tämän kaltaisessa tilanteessa olla kyse samasta ilmiöstä. Käytetyt vaatteet, niitä kerätään hyvin tehokkaasti. Kun, on hal- kun meille myydään halpoja vaatteita, niin tämä johtaa sitten siihen, että meillä on valtava ylijäämä käytetyistä vaatteista, joista haluamme eroon, ja ne, ne lähetetään sitten kehittyviin maihin monet ihmiset lahjoittavat näitä hyvän tekeväisyyttä ja sitä kautta ne päätyvät sitten esimerkiksi Afrikkaan. Eli onko tällaista markkinaulottuvuutta kauppapääosastolla edes pohdittu? Siis onko pohdittu niin kuin laajempaa vaikutusta kehitykseen ylipäätään? Uh, uh, uh, Teidän huolenne on aivan looginen. kun perehdymme käytettyjen vaatteiden alaan, sektoriin, tiedätte oikein hyvin, että kyse on hyvin pienistä hinnoista, lähestulkoon kuljetuskustannusten hinnalla näitä vaatteita sinne viedään, koska ihmiset niitä lahjoittavat hyvän tekeväisyyteen. Näin väestön hyvin köyhä osa varsin suuri määrä väestöstä näissä maissa siis. Lähestulkoon 40 prosenttia ihmisistä voi hyötyä tästä käytettyjen vaatteiden kaupasta. Ne ovat halpoja. Ihmisillä ei olisi varaa maksaa esimerkiksi kiinalaisten tuontivaatteiden hintaa. Niitähän on massiivisesti siellä Itä-Afrikassa. Ja Kyse on suuresta osasta tekstiili- ja vaatetuontia. Tarvitaan siis tasapainoa. Toisaalta käsityksemme toistaiseksi on se, että tästä on ollut hyötyä Itä-Afrikan kansalaisille, eikä kuitenkaan teollisuus, paikallinen teollisuus ole kärsinyt. Se on voinut lisätä kilpailukykyään esimerkiksi viemällä tuotteita Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoille ja myös naapurimaihin. Ja alueella on myös varakkaampaa väestöä, joka näitä tuotteita voi ostaa. Minä kyllä pureudun tähän vielä, koska ihmiset, jotka vievät näitä käytettyjä vaatteita eivät ole hyvän tekeväisyystahoja, vaan ne tekevät ihan liiketoimintaa täällä ja myös Yhdysvaltain hallitus on puuttunut tähän. Ja e, jos tässä huolenaiheena olisi kehitys, niin varmaan tätäkin ulottuvuutta olisi tarkasteltu syväluotaavammin. Mielestäni tässä nyt lähinnä keskityttiin vain tähän kauppa- ja transaktioulottuvuuteen. Kyllä tämä nyt on todella näissä Afrikan maissa ollut kyllin suuri huoli, että ylipäätään ovat lähteneet liikkeelle. Ja sitten tuli tämä vastatoimena tämä markkinoille pääsyestäminen. No niin, kiitoksia. Onko Eko nyt paikalla? Ekon edustaja on nyt paikalla. Hyvä. Päivää vaan. Eli Enrique Guerreron kysymys liittyy tähän syrjäkonferenssiin, eh, jossa kerätään lahjoituksia. Ja 2017, kuinka monta prosenttia toteutui? Ja, no niin, te olette saaneet tämän kysymyksen, joten pyytäisin, että EK-pääosasto vastaa. Ehkä voitte myös esittäytyä, koska nimeäni, minu, nimeäni minulla täällä ei ole. Hei vaan, olen Martina Kella ja olen tästä Syyria-asiasta vastuussa meillä. Olen pahoillani, että tulin myöhässä, mutta nyt pyrin vastaamaan kysymykseen, joka koskee YK ja sen jäsenten antamia rahoituslupauksia Brysselin ensimmäisessä konferenssissa. Tuo konferenssihan pidettiin 4-5. huhtikuuta viime vuonna ja siellä kokoontuivat niiden valtioiden johtajat, jotka ovat ottaneet vastaan Syyrian pakolaisia sekä syyrialaisten pakolaisten edustajat ja muut sidosryhmät. 1,75 miljardia euroa oli tuo EUn rahoitusosuus ja 1,42 euroa vastaa 112 prosenttia meidän panoksestamme, eli tämän verran EU on maksanut kaikkiaan 4,5 miljardia luvattiin, ja sekin on yli 100 prosenttia siitä, mitä konferenssissa, tai siis yli sataprosenttisesti on tuo lupaus täyttynyt. Nyt on olemassa myöskin tarkempi raportti aiheesta neuvoston verkkosivulla. Joten toivon, että tähän ensimmäiseen kysymykseen tuli täten vastattua. Asi Enrique Guerrero. No niin, sitten Enrique Guerrero lisää tarkentavia lisäkysymyksiä. Ensiksi kiitoksia näistä tiedoista Kyllä. Voidaan olla tyytyväisiä siihen, että Euroopan unionin osuus on aina ollut 100 äh, prosenttia tai ylikin äh, siitä, mihin sitouduttiin ensimmäisessä konferenssissa. Kuitenkin, äh, vaikka tämä nyt on myönteinen asia ja tulee tietenkin antaa tunnustusta meidän kaikkien puolesta – niin äh, sitten tällainen alirahoitusongelma on kuitenkin olemassa Syyriassa äh, Euroopan unionin äh, panoksesta huolimatta. Otsan varapäättäjä oli eilen paikalla täällä kokouksessa ja kertoi, että 8, 8 miljardia dollaria edelleen tarvitaan Libanonin, Jordanian ja Turkin eli naapurimaiden tarpeiden täyttämiseen Syyrian kriisistä johtuvien tarpeiden siis. Näin ollen kaksi seikkaa. Ensinnäkin tosiaan voimme olla tyytyväisiä siihen, että olemme toteuttaneet sitoumuksemme ja jopa ylikin sen, mistä vuosi sitten sovittiin. Ja toiseksi korostaisin, että että tarve on edelleen erittäin suurta. Kuitenkin kolmaskin huomio vielä minulta ja se taas liittyy komissioon. Minä sanon tämän nyt ihan ystävällisesti. Taidan nimittäin olla yksi kaikkein kilteimpiä eh, meppejä ainakin tässä valiokunnassa, mutta voinette ymmärtää, että Euroopan parlamentti ei ole kovinkaan tyytyväinen, jos te kehotatte vierailemaan äh, äh, nettisivullanne. Katsokaa, kun me olemme se parlamentti, joka valvoo komissiota. Me olemme kansanedustajia ja me valvomme komissiota, joka on ikään kuin unionin hallitus. Näin ollen olisikin varmaan parempi antaa edes nämä äh, vähäiset tiedot minulle ja jättää asia siihen, kuin kehottaa minua käymään etsimässä tietoa itse komission kotisivuilta. Ja kun minä tämän sanon, niin luulen, että tässä kyllä heijastelen tämän valiokunnan, tämän kehitysvaliokunnan kaikkien jäsenten ajatuksia. I mean, it would be, I think... Ehkäpä tulevaisuudessa, niin tuokaa ne tiedot tänne ja vastatkaa kysymykseen kyllä on hyödyllistä nähdä nämä tiedot. Me voimme auttaa komissiota, me voimme painostaa hallituksiamme, jos ne eivät tee asioissa tarpeeksi. Minulla olisi muuten myös lisäkysymys itse. Minä ja, ja Norbert me tapasimme juuri ihmisiä, jotka kouluttavat, opettavat pakolaislapsia ja he ovat täällä mm, parlamentissa tänään loppaamassa nimittäin 2016 Syyriakonferenssissa ja myös 2017 Syyriakonferenssissa luvattiin, että Turkissa, Libanonissa ja Syyriassa, äh, Turkissa, Libanonissa ja Jordaniassa äh, oleville syyrialaisille pakolaislapsille tarjottaisiin, tarjottaisiin kaikille koulu koulunkäynti, mutta näin ei ole. 750 000 lasta on edelleen ilman opetusta, vailla opetusta. Mm, tähän liittyy toki rahaulottuvuus, mutta minun käsittääkseni osa lahjoitusrahoista oli tarkoitus korvamerkitä opetusta varten. Ja nyt haluaisinkin tietää, että mihinkä nämä syyrärahat sitten on käytetty. Edelleen olen, olemme nimittäin jäljessä, kun ajatellaan tätä sitoumusta syrjäislasten koulutuksesta. 2016 konferenssista, joka pidettiin Lontoossa, ja tuolloinen pääministeri David Cameron ennen Brexit katastrofia lupasi, että kyllä tästä huolehditaan ennen syyskuuta. Ja sitten viime vuoden syyskuussa puhuttiin eh, siitä, että siihen mennessä kyllä eh, kaikki lapset pääsisivät kouluun, mutta eivät ole päässeet vieläkään. Mihinkä nämä rahat sitten menevät, kuka sitä apua saa ja varmistammeko sen, että rahat menevät oikeaan osoitteeseen. Voitteko vastata tähän? Kiitos. Uh, thank you. Maybe I'll try. Kiitos. Yritän vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen. Va- tähän ö, tietojen mahdolliseen puutteeseen siitä, miten varoja on käytetty ja on mahdollista eri tavoin sitten tarkastella näitä lahjoittajia ja heidän tietojaan ja Syyria-konferenssin jälkeen on tulossa heti seuraavana päivänä myös tällainen huipputason konferenssi suurimpien lahjoittajien kanssa. Ja sitten tästä tietojen toimittamista teille panin tämän merkille ja välitän tiedon eteenpäin. Koulutus ja opetus todellakin ovat tärkeässä asemassa jatkuvasti Syyriassa – yhdessä suojan ja hygienian ja ruoan kanssa. Ja se on ollut osa laatimaamme humanitaarista täytäntöönpanosuunnitelmaa ja tietyt kumppanit ovat ohjanneet varoja tietyille sektoreille ja humanitaarisen työn kumppanimme sitten hallinnoivat tätä varojen käyttöä ja me todellakin pystymme sektorikohtaisesti seuraamaan sitä, mihin rahat menevät. Ja siinä on eri kriteerejä, joita voidaan käyttää. Opetusala on yksi Ekon painopisteistä Syyriassa ja useat kumppanit toteuttavat parhaillaan opetukseen liittyviä ohjelmia. Ne voivat olla formaalia ja nonformaalia koulutusta eri puolilla alueelta. Mutta ei siis sanota, että tämä summa käytetään kouluihin ja niin edelleen, niin että näkisimme läpinäkyvästi, mihin rahat menevät. Niin lahjoitus voi koskea tiettyä maata, mutta ei mitään tiettyä talouden sektoria tai muuta sektoria. Henrikki, onko sinulla lisättävää? Ei, joten kiitokset tästä. Kollegat, seuraava esityslistan kohta on 22. Ulkoinen investointiohjelmassa keskustelu yhdessä budjettivaliokunnan kanssa. He eivät pääse paikalle ennen kuin 17.45, eli joudumme keskeyttämään kokouksen, mutta sitä ennen voimme hoitaa vielä muut asiat. Kohta 24 ei ole muita asioita. Seuraava kokous 16.5.9.12.30 ja, ilta, ja tämä iltapäivällä ja sitten 17. päivä aamupäivällä. Eli nyt keskeytämme kokouksen 17.45 asti. Tuo 17.35, jaha, no niin, 10 minuuttia. 10 minuutin kuluttua budjettivaliokunta saapuu. Wrong, but we add... Tässä on nyt varmaan jokin mennyt pieleen, mutta me esitimme myös suullisen kysymyksen. Onko se jotenkin nyt kadonnut? Jos kukaan ei ole sitä vastaamassa, siihen vastaamassa, niin ei tarvitse edes esittää sitä. Kysymyshän koski Turkin tilanteen avun rahoittamista, ja olemme saaneet ODAn kautta siis, ja olemme ymmärtäneet sihteeristöltä, että sitä ei ole nyt lisätty esityslistalle. Eihän se kannata kysyä, jos kukaan ei ole vastaamassa. Olen todella pahoillani. Minulla ei ole mitään tietoa kolmannesta kysymyksestä. Oli vain nämä kaksi. Juudit, olen pahoillani näin kun tulit tänne ja ihmettelin, miksi tulitkin kuuntelemaan kysymyksiä. Tietenkin Enriken kysymys kiinnostaa minua vallan paljon. Tässä on nähtävästi tapahtunut virhe. Meillä oli myös äänestyksessä ongelmia tänä aamuna ja tiedän, että myös kysymyksiä esittäneet olivat pahoillaan. No niin, ensimmäinen kysymys sitä ensi kerralla. Teillä on prioriteetti. Eli kysymys on edelleen voimassa. Ja nyt sitten 10 minuutin kuluttua budjettivaliokunnan kollegat saapuvat.